laite sanoo, että mene oikealle, mene vasemmalle, vaan näiden älykkäiden liikennejärjestelmien täytyy olla käytössä älykkäämmin. Kiitos. Debate is closed. Kiitoksia. Tämä keskustelu päättyy ja äänestys toimitetaan huomenna puolelta päivän. Seuraavaksi siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Sterksin mietintö. Yhteisön jäsenvaltioiden satamin saapuvia tai satamista lähteviä aluksia koskevat ilmoitusmuodollisuudet. Ja puheenvuoron saa esittelijä. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. E, silloin kun e, e, Antwerpenin tulee kontti, niin sitä ei voida purkaa, eli asia hoideta niin, että kaikki, kaikki menettelyt on tosiaankin otettu huomioon ja hoidettu. Meidän pitää tässä äh, pyrkiä suosimaan laivarahtikuljetuksia ja me olemme saaneet tässä asiassa aikaan äh, sopimuksen. Haluaisin kiittää komissiota ja neuvostoa samoin kuin kollegoita. Me olemme päässeet äh, päälinjoiltaan sopimukseen siinä, miten nämä hallinnollisia menettelyjä kehitetään, jotta niitä hoidetaan sähköisesti ja kaikki voivat päästä käsiksi näihin tietoihin yhdeltä luukulta niin, että tietojärjestelmät toimivat keskenään. Tässä on saatu parannusta aikaan. Tämä koskee myös niitä laivoja, jotka tulevat Euroopan unionin satamiin ja rahdilla saattaa olla tietty poikkeus. Tässä komission pitäisi katsoa, miten tämä asia hoidetaan. Komission pitää myös tarkastella sitä, kuinka laivarahtikuljetusta voidaan yhdistää sisävesikuljetukseen, jotta saadaan aikaan jatkuva kuljetusketju. Pitäisi käyttää yhtä ainoata kieltä. Me olemme ehdottaneet englantia. Ja tässä asiassa neuvosto on ollut huolissaan. Se ei ole kuullut meitä, meidän äh, kysymyksiämme. Äh, tässä olemme saaneet aikaan ainoastaan äh, direktiivin johdantoosan kappaleen huomion. Jäsenvaltiot pyrkivät yhtenäiseen viestintämenettelyyn suullisesti tai kirjallisesti Minun mielestäni tämä voi tapahtua ainoastaan käyttäen yhtä kieltä, mutta me emme ole saaneet aikaan sopimusta myöskään luotsinkäyttövelvollisuus näkökohdista. Tämä luotsinkäyttövelvollisuuden vapautuskirja tuli esiin ja tässä asiassa pitää vielä saada aikaan yhtenäinen sopimus me olemme saaneet aikaan kompromissi myös aikataulusta. Me haluamme, että mennään aikaisempaan ajankohtaan. Olemme ehdottaneet, ehdottaneet 2015 ja nyt on, ollaan sitä mieltä, että aikaa voitaisiin oikeastaan voittaa tässä. Nyt on tärkeää ajatellen sisäistä sisäisiä kuljetuksia ja kestävää, kestävää kuljetusta ylipäänsä on tärkeää, että saamme aikaan tässäkin sopimuksen ja me pääsemme saamme aikaan edistysaskelia. Nyt täällä puhutaan kustannuksista, mutta ei mitään, mistään voitoista, joita saadaan aikaan, säästöistä, joita saadaan aikaan näillä toimenpiteillä me pääsemme tällä tavoin nopeammin yhtenäismarkkinoihin. Neuvoston kielteinen suhtautuminen hämmästyttää minua jatkuvasti ja edelleen ja se suututtaa minua suorastaan. Me haluamme nyt päästä eurooppalaiseen ratkaisuun mahdollisimman nopeasti. Haluaisin pyytää tukea kollegoilta tässä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi komission jäsen arvoisa Puhemies, hyvät edustajat. Ensin haluan kiittää Dirk Sterksiä tästä työstä, kun hän on tehnyt mietinnön näistä aluksista, jotka saapuvat satamiin tai lähtevät satamista. Hyvin tärkeä asia. Tässä ei ole pelkästään mikään muodollisuus. Tämä direktiivi helpottaa hallinnollisia menettelyjä ja laskee kustannuksia eh, sekä taloudelle yleisesti että loppukäyttäjille. Ja lyhyet merimatkat eh, tulevat eh, kiinnostavimmiksi. Euroopan merialue, sen pitää olla ilman rajoja ja se on yksi asia, joka eh, yhdistää meriliikennettä ja yksinkertaistaa menettelyjä. Meriliikenne on eh, hyvin monimutkaisen hallintoprosessin kohteena. On monenlaisia, monenlaisia asioita, jotka liittyvät aluksiin ja satamiin EU:ssa ja tavaraliikenne johtuu siitä syystä hyvin monenlaisten hallinnollisten kulujen kohteeksi maksajaksi. Tässä oli, oli tällainen sähköinen selvitys, selvitykselle annettu päivämäärä, joka oli siis kesäkuu 2011. Silloin olisi yhden luukun palvelu, palvelu käytössä. Komissio on myöskin valmis katsomaan sitä, minkälaisia Eh, kehyksiä voidaan luotsaustoimintaan antaa ja minkälaiset sertifikaatit ovat tarpeen. Me teemme yhteistyötä muiden instituutioiden kanssa ja me jatkamme ehdotusten tekemistä. Monia muitakin asioita on esimerkiksi sisävesiliikenne, eh, EUn sisäisen meriliikenteen helpottaminen – myöskin tilan, tilastoiden kerääminen ja myöskin teknisten määräysten laatiminen direktiiviin. Kompromissi, jonka esittelijä ja puheenjohtajamaa ovat saavuttaneet, se on erittäin hyvä tasapainoinen kompromissi, joka perustuu perustuu komission ehdotukseen. Kiitoksia. Kallas. Kiitoksia, Kallas. Seuraavaksi de Grandis Pascual. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Sí, gracias, señor presidente, señor... Kiitoksia puhemies. Komission sen Kallas. Kyse on direktiivistä, joka vaikuttaa toimiin, jotka liittyvät aluksiin, jotka tulevat satamista lähtevät satamista. Haluamme edistää lähimeriliikennettä ja yhteen sopivuutta ja haluamme vähentää valvontaa ja kontrolleja, jotka liittyvät laivoihin ja rahtiin näiden valvon tarkistusten pitää olla toistuvia ja haluaisin kiittää esittelijää älykkäästä työstä. Ja varjoesittelijänä katson, että käden jälkeni näkyy lopullisessa työssä. Ja tämä on ollut hyvin pitkä prosessi ja olemme tehneet vähitellen erinäisiä sopimuksia, kunnes se hyväksyttiin matkailu liikennevaliokunnassa. Ja sitten komissio, neuvosto ja parlamentti ovat saaneet aikaan konsensuksen ja direktiivissä on monia tärkeitä kysymyksiä ja mielestäni tämä kompromissi, jota on käytetty esimerkiksi tämän voimaan astumisen suhteen, ne ovat sellaisia, että niitä voidaan tukea. Tässä on tehty hyvää työtä, haluaisin onnitella Sterksiä ja olemme saavuttaneet komission asettamat tavoitteet ja olemme myöskin saaneet aikaan kolmen toimielimen välillä sopimuksen, mistä voimme myöskin olla iloisia. Genau. Kiitoksia. Seuraavaksi Kiani, kaksi minuuttia. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin kiittää esittelijä Sterksiä. Hän on tehnyt erinomaista työtä tässä asiassa. Siinä edistetään liikkumisen vapautta myös laivausalalle. Minä olen tyytyväinen tämän direktiivin tarkoitukseen, nimittäin siihen, että kaikki tavarat, joita kuljetetaan EU-ssa, niistä poistetaan turhat ilmoitusmuodollisuudet. Kyse ei ole ainoastaan siitä, että viranomaiset tekevät tekevät yhteistyötä, vaan yksinkertaistetaan samalla toimenpiteitä. Se edesauttaa sitä, että Euroopan, mm, Euroopassa laivarahtikuljetukset toimivat paremmin jäsenvaltioiden välillä harmonisointi menettelyissä saa aikaan paljon parempaa, joustavampaa liikennettä satamien välillä. Tähän mennessä laivarahtikuljetuksia häiritsevät edelleen järjestelmien jäykkyys. Ja tästä syystä tämä pitäisi saada mahdollisimman pian voimaan saataisiin tiedonvaihtoa mahdollisimman nopeasti. Yhteen toimivuus on erittäin tärkeää. Se saa aikaan myös yksinkertaistamista, mutta sähköinen tieto ei aina ole täysin tehokasta, eikä riitä se, että järjestelmät ovat teknisesti yhteen sopivia. Minun mielestäni yksi yhteinen kieli olisi hyödyksi meriliikennealueelle. Olisi hyvä, ettei olisi viiveitä. Kiitos. Ääni Kiitoksia. Seuraavaksi Besset. Puolitoista minuuttia. Eh, merci, monsieur le... Kiitos puhemies. Mitä tulee tähän otsakkeeseen, niin tämä on ehkä vähän erikoinen. Eh, täällä on nimittäin nimittäin hyvin suuri haaste, joka menee paljon pitemmälle kuin tämä hallinnollinen ja tekninen puoli, joka tässä otsakkeessa on. Tässähän on hyvin tärkeä politiikan laji, jota halutaan saada tehokkaammaksi, houkuttelevammaksi, kilpailukykyisemmäksi. Meriliikennesektori on meidän näkemyksemme mukaan tulevaisuuden sektori ja se on kaikkein paras kuljetusmuoto, kun ajattelemme ympäristöä. Erinomainen mietintö on edustaja Sterksiltä ja varjoesittelijöiltä tullut ja tällä tavalla me voimme päästä eteenpäin tärkeässä asiassamme. Tavoitteemme on saavutettu ja tämän direktiivin myötä sitten merisektori, merikuljetussektori on harmonisempi ja koordinoidumpi ja yksinkertaistetumpi. Joten me tuemme tätä täysin vakau- varauksetta äänestyksissä, vaikkakin olisimme toivoneet enemmän jäpäkkyyttä tässä täytäntöönpanoasiassa ja että olisimme yhteistä kieltä puhuneet vielä enemmän tällä tällä sektorilla. Kuitenkin tämä kompromissi, joka neuvoston kanssa on löytynyt, se on hyväksyttävä, joten me aivan varauksettomasti tuemme mietintöä. Thank you very much, Mr. Kiitoksia. Seuraavaksi Van Dalen. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Voorzitter, het uitstekende rapport van collega Sterks brengt de Europese... Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää Sterksiä tämän mietinnön avulla konkreettisesti voimme edistää meriliikennettä. Ja näin voimme yksinkertaistaa asioita. Ja liikennevaliokunta on asettanut tiettyjä painopistealueita tässä keskustelussa. Esimerkiksi jokiliikenteessä olemme samaa mieltä siitä, että komissio yksinkertaistaa menettelyitä myöskin tällä saralla. Ja toivottavasti komissio tekee myöskin tämän johtopäätöksen ja esittää sitten lainsäädäntöehdotuksia tämän jälkeen. Ja sitten mitä tulee luotsin käyttövelvollisuuden vapautuskirjaan, meillä pitäisi olla eurooppalaiset säännöt ja näiden avulla voitaisiin vahvistaa kilpailua tällä alalla tehdä sitä oikeudenmukaisempaa ja voimme myöskin ylläpitää näiden palvelujen laadukkuutta. Liikennevaliokunta toivoi, että käyttäisimme vain yhtä kieltä ja jäsenvaltiot ovat todenneet, että meidän pitäisi toimia yhteisöllisemmin näissä kysymyksissä. Puhemies, tämä on nyt ensimmäinen vaihe, mutta vähän liian vaatimaton. Niin kauan kuin on kuolleita ja loukkaantuneita siksi, että on laivaonnettomuuksia ja että he ovat puhuneet kolmea eri kieltä eivät ymmärtäneet toisiaan, niin minä haluan jatkaa toimintaa niin, että yhteinen kieli meriliikenteessä olisi englannin kieli ja tällä tavalla voimme todellakin saada asioita eteenpäin. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Hike, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Merci, monsieur. Kiitoksia puhemies. Aivan ensiksi haluaisin kiittää lämpimästi herra Sterksiä hänen tekemästään työstä. Haluaisin onnitella myös tästä neuvottelun lopputuloksesta. Tämä teksti, eh, siitä äänestetään eh, ja se on tärkeä asia, kun halutaan saada aikaan esteetön meriliikennealue. Se myös vahvistaa kilpailukykyä. Se tuo lisää eurooppalaista lisäarvoa merenkulkuun ja samaan aikaan se edistää tätä ympäristöystävällistä liikennemuotoa. Kompromissi on kunnianhimoinen. Siinä halutaan yksinkertaistaa muodollisuuksia, mutta halutaan harmonisoida myös eh, sitä, miten annetaan tietoa eh, mitä tulee sitten tähän hankalaan kielikysymykseen, siitä on puhuttu jo useaan otteeseen. Minun mielestäni kompromississa on sopiva ratkaisu. Siinä painotetaan sitä, miten tärkeää on suullinen viestintä. Ei tässä välttämättä tarvitse väkisin yhteistä kieltä, vaikka sellainen olisikin hyödyllinen, mutta tässä ei ole otettu huomioon kaikkia erityisnäkökohtia, jotka liittyvät yhteiseen kieleen. Se saattaa olla, saattaa olla myös, että tässä on ikäviä seurauksia, joten olisi hyvä, että tämä asia hyväksytään mahdollisimman nopeasti ensimmäisessä käsittelyssä. Kiitos. Thank you, Mr. Rike. Kiitoksia. Seuraavaksi menettely ilman puhujalistaa ja ensimmäisen puheenvuoron saa Tikao direktiiva privind formalitățile de raportare aplicabile. Kiitoksia puhemies. Direktiivi, joka liittyy näihin lähteviin saapuviin laivoihin, sisältää yksinkertaistamista muodollisuuksien osalta ja se, että käytetään tietojenvaihtoa ja että on yhden yksi palvelupiste ja sertifikaatti vaarallisille aineille. Eri viranomaisten on tehtävä yhteistyötä ja komissio raportoi parlamentille 31. joulukuuta 2011 viimeistään ja direktiivissä on ehdotettu yksinkertaistamista sisämeriliikenteen osalta. Ja komissio haluaa katsoa, millä tavalla nämä tietojärjestelmät ovat yhdistettävissä SafeSeanet-foorumin, joka on sähköinen tietojärjestelmä. Ja jotta olisi parempaa tiedottamista, tarkistuksessa 9 suositellaan, että käytetään solasopimuksen kohtaa 14, jossa puhutaan siitä, että englantia pitäisi käyttää työkielenä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Gesin Mesnes. Puhemies, tässä Eh, komissaari puhui rajattomasta merialueesta ja tämä nyt tämä mietintö on aivan oikean suuntainen. 95 prosenttia meidän miennistämme menee meriteitse ja eurooppalainen tavaraliikenne on nimenomaan satamien kautta kuljetettavaa. Meidän täytyy miettiä, mitä tarvitsemme jatkossa. Meidän täytyy päästä harmonisoinnissa eteenpäin ja osittain tällä on siihen päästy. Ei kuitenkaan kaikki ole hyvin, koska on vähän valitettavaa, että Sterks ei kahdessa asiassa päässyt eteenpäin Ensinnäkin se, että luotsaussääntöihin tulisi yksinkertaistamiseen, se olisi käytännössä hyvä. Ja toiseksi se, että yhtä kieltä kun ei ole, niin englantihan se sitten täytyy olla. Eihän siitä tule mitään, että merellä puhutaan monia eri kieliä ja silloin tulee onnettomuuksia. Täytyy puhua samaa kieltä tässä hyvin laajassa liikenneympäristössä. Thank you very much. Now... Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa komission jäsen ja sen jälkeen esittelijä. Komission jäsen, olkaa hyvä. Honorable members, thank you very much for your... Kiitoksia näistä kommenteista ja tuesta, jota sain tälle ehdotukselle. Olen hyvin iloinen siitä, koska se on suuri askel eteenpäin. Meillä on kuitenkin isompikin askel tässä vielä tulossa, kun me pyrimme eh, järjestämään yhtenäisen merikuljetusalueen Eurooppaan ilman esteitä. Ja hyvin paljon ongelmia eh, tulee vielä jatkossakin. Nythän me puhumme näistä muodollisuuksista. Hyvin tärkeää, tärkeää se on tämä hallintopuoli, mutta täytyy muistaa, että kyllä sitten on tulee sitten eteen vielä tullipuolella tämä sama työ. Ja siellähän sitten onkin monimutkaisempi tilanne ja paljon ristiriitoja. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Ja sitten seuraavaksi esittelijä Sterks. Alle collega's bedanken, meneer de voorzitter, die hebben meegewerkt. Kiitoksia puhemies. Haluaisin vain kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat tehneet työtä kanssani. Ja haluaisin kiittää myöskin komissiota ystävällisistä sanoista. Hän puhui juuri näistä tullimuodollisuuksista. Ja tulos on nyt se, että tulijärjestelmät eivät ole täysin erillään merijärjestelmistä. Niillä, pitää, niiden välillä pitää olla kommunikaatiota, eli kiitos tästä komission jäsen. Mutta tässä direktiivissä on myöskin tiettyjä tehtäviä, joissa teidän pitää toimia esimerkiksi luotsitehtävissä, mutta tämän lisäksi on myöskin rooli satamilla. Nehän ovat risteyskohtia meren ja muun maan välillä. Eli meidän pitäisi saada komissiolta ehdotuksia liittyen näihin kysymyksiin, koska jos ei ole laadukkaita satamia, Silloin myöskään ei voi olla laadukasta meripolitiikkaa. Sitten jokiliikenne. Senkin on luotava yhteyksiä muihin liikennemuotoihin. Sitä ei pidä unohtaa. Ja on ikävä, että täällä on nyt puhuttu, että englanti on se kieli, jota käytetään. No ymmärrän kyllä, että tämä aihe on arkaluontoinen. Itse tulen maasta, jossa keskustellaan kielen tilanteesta – ja kielen käytöstä. Uskon, että täällä tässä tapauksessa voisimme tyytyä tähän yhteen kieleen. Mutta tähän ei ole mikään tunnepitoinen kysymys, vaan tämä on tekninen kysymys. Nämä pitää erottaa toisistaan. Ja komission jäsen, toivon, että te voitte saada aikaan edistystä tämän johdantosan kappaleen pohjalta. Ja meidän täytyy myöskin muistaa kansainväliset merijärjestöt. Sielläkin on tehty sopimuksia, jotka ovat tärkeitä merialalle. Ja sitten kielen takana myöskin inhimillinen kysymys. Kielenkäyttö on tärkeää. Ihmiset, jotka käyttävät tätä kieltä, ovat erittäin tärkeitä, kun ajatellaan hyvän merialan kehittämistä, joka on tehokas ja turvallinen ja joka myöskin on ympäristöystävällinen. Eli kiitoksia ja toivon, että komissio osoittaa rohkeutta ja toimii kaikissa näissä toimissa, joista me olemme puhuneet. Kiitos. It is closed. Kiitoksia. Keskustelu päättyy ja äänestys toimitetaan huomenna puolelta päivin. Well, the next item is the seuraava by Mr. Grosch. Seuraava